Der Präsident. Herra puhemies. Arvon naiset ja herrat, pyytäisin teitä istumaan. Istunto on jälleen alkanut. Eilisen päivän pöytäkirjat ja hyväksyt tekstit ovat saatavilla. Jos kukaan ei niitä vastusta, niin pöytäkirja on näin hyväksytty. Seuraavaksi esityslista.